Seuraava istunto jatkuu 12. syyskuuta kello 9 aamulla. Esityslista on julistettu, se on Euroopan parlamentin nettisivuilla saatavilla. Tämän iltainen keskustelu on päättynyt. Toivotan teille hauskaa iltaa.